Arvoisa herra presidentti, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät, olen iloinen voidessani tänään tervehtiä täällä paikalla olevaa Georgian presidenttiä Mihail Saakashviliä. Pan president odwiedza Parlament Europejski nie po raz pierwszy. Nyt ei ole kyse ensimmäisestä vierailusta. Parlamentissa hän oli täällä myös neljä vuotta sitten. Hän on ollut myös Brysselissä vuonna 2004 sen jälkeen, kun, kun hänet valittiin Georgian presidentiksi. Nyt tämä päivä on todella merkittävä ja erityinen. Tänään me juhlimme ruusuvallankumouksen seitsemättä vuosipäivää ja se oli päivä, jolloin Georgia ja koko alue, Etelä-Kaukasuksen alue, muutti muotoaan. Herra presidentti, tämä tie on ollut viitoitettu jo pitkän aikaa. Siinä pyritään rauhaan ja vapauteen. Presidentti Mihail Saakashvili on opiskellut Kievissä ja USAssa ja hän on ollut myös Strasbourgissa opiskelemassa paikassa, jossa nyt olemme. Ja käsittääkseni hän on täällä tutustunut myös puolisoonsa. Eli on kyse todellakin teille merkittävästä paikasta. Viime vuodet eivät ole olleet helppoja Georgialle. Alueellinen koskemattomuus, on ollut vaarassa. Viime vuoden toukokuussa päätimme päätös, tai teimme päätöslauselman, jos, joka koski Georgian aluetta ja koskemattomuutta. Siellä vedottiin siihen, että vä, ä, tulitauon sääntöjä täytyy noudattaa. Neljä vuotta sitten sanottiin, että georgialaiset olivat, ovat yksi vanhimpia eurooppalaisia kansoja ja että he kannattavat eurooppalaista yhdentymistä. Euro- georgialaiset lähestyvät Euroopan unionia. Innostus on suuri ja se ei ole vieläkään pienentynyt ja siitä olen todella tyytyväinen. Me Euroopan unionissa annamme suuren ja tärkeän sijaan demokratian kehittymisille. Demokratia on kehittynyt voimakkaasti ja vapaiden markkinoiden standardit ovat korkealla tasolla. Kaikki nämä ovat vaatineet paljon uudistuksia, vaalilain uudistus, oikeusjärjestelmän uudistus. Olen puhunut näistä asioista juuri presidentti Saakashvilin kanssa ja olemme todenneet, että prosessi ei ole ollut helppo, mutta tämä auttaa siinä, kun haluamme tehdä paremmin yhteistyötä. Talouskriisi on myös koskettanut Georgiaa ja EUlla on oma roolinsa. Olemme ojentaneet kätemme Georgiaa kohden, jotta tämä voisi kehittyä nopeasti taloudellisella tavalla. EU toivoo, että Georgiasta tulee vakaa alue, että se kehittyy hyvin ja tuo Etelä-Kaukasian alue samoin. Georgia voi olla loistava malli siinä, miten siirrytään demokratia, demokraattiseen järjestelmään ja vapaisiin markkinoihin jo, ja järjestelmään, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Odotamme ilolla sitä, mitä teille tänään meille kerrotte. Nyt annan teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Witam. Distinguished members of European... Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, puhemie, arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, otan nöyränä vastaan tämän valtavan kunnian, jonka kutsunne, jota kutsunne maalleni merkitsee. Ja haluaisin kiittää puhemiestä, parlamentin puhemiestä ja kaikkia poliittisia ryhmiä tästä poikkeuksellisesta mahdollisuudesta. Kuten toimisimme, totesimme aikaisemminkin, ö, olin täällä kolme, neljä vuotta sitten ihan kuin olympialaisiin palaisi neljän vuoden jälkeen. Ja toivottavasti tällä kertaa nyt sitten onnistu puheessani paremmin kuin viime kisatilanteessa, mutta tämä on poikkeuksellinen kun, kunnia. Tulin tänne kertoakseni teille toivon viestistä ja tehdäkseni juhlavia lupauksia. Tulin tänne toteamaan ja äh, vakaasti, että Oikeudenmukainen ja kestävä rauha on mahdollista alueellani ja että tarvitsemme Eurooppaa myötävaikuttamaan sen aikaansaamiseen. Kaukasian vuoristo on vuosisatojen ajan ollut geopoliittinen mysteeri, paradoksi, alue, jolla yksilöt ja sielut olivat vapaita, mutta jossa kansalaiset olivat sorrettuja, jossa kulttuurit olivat suvaitsevaisia, mutta hallitukset loivat keinotekoisia jakolinjoja jossa ihmiset eivät koskaan lakaneet kokevansa olevan syvästi eurooppalaisia, mutta imperiumien luomat ja kohottamat seinät tekivät Euroopan kaukaiseksi kangastukseksi. Ihmiset taistelivat rauhan puolesta, mutta sota näytti olevan väistämätöntä. Olen tullut tänne sanoakseni, että on saatava loppu näille ajoille. Yhteistyön täytyy korvata kilpailuhenki. Neuvottelun on mentävä retoriseen sodan retoriikan edelle. Hyvät naiset ja herrat, kaikkialla maailman kärsivissä kolkeissa Euroopan parlamentti on toivon symboli. Todiste siitä, että kaikkein julmimmatkin konfliktit ovat sellaisia, että niiden yli voidaan päästä ja että rauha on kaikenlaisten poliittisten riskien arvoista. Tämä paikka ei olisi olemassa, ellei raunioiden keskellä jossa, jota kuolema ja oikeudetut kostovaatimukset ympäröivät. Rohkeat johtajat elleivät rohkeat johtajat olisi näissä tilanteissa päättäneet lopettaa sotaa ja käynnistäneet tätä kunnianhimoista kiehtovaa Euroopan yhdentymiskokeilua. Tämä parlamentti niin kauniisti ja kaunopuheisesti täyttää Victor Hugon ilmaisevan kannan vuonna 1849 Pariisin rauhankonferenssissa. Ja otan tässä hänen omalla kielellään kappaleen hänen tekstistään. Tulee päivä, jolloin te kaikki tämän mantereen kansat, ilman että menettäisitte omat ominaispiirteenne ja loistavan yksilöllisyytenne, sulaudutte yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi ja muodostatte eurooppalaisen veljeyden. Tulee päivä, jolloin ei ole muita taistelukenttiä kuin markkinat, jotka avautuvat kaupankäynnille, ja mie- mielet, jotka avautuvat aatteille. Tulee päivä, jolloin luodit ja pommit korvataan äänillä, kansojen yhteisellä äänioikeudella ja sillä, että suuri suvereeni senaatti, joka sijaitsee Euroopassa, ja parlamentti Englannissa, jonka toimintamalli tulee Saksasta ja jonka lainsäädännöllinen kansalliskokous on Ranskassa. Useimmat Hugon aikalaiset katsoivat, että hän on lapsellinen unelmoija, uneksija, kun hän ilmaisi kantansa tässä tilan, tilaisuudessa. Ja yli sata vuotta meni ja kaksi maailmansotaa ennen kuin histori kuuli, historia kuuli hänen äänensä. Hyvät naiset ja herrat, on aika, että Hygon ääni kuuluu ja hänet kuullaan myöskin minun alueellani. On korkea aika, että tämä veljeyden ääni voittaa tykkien ja vihan kutsun. On korkea aika, että eurooppalainen rauha saavuttaa myös kaukasuksen. Ja meidän vastuullamme on poliittisina johtajina ryhtyä rohkeisiin aloitteisiin, jotta tämä voisi tapahtua. Hyvät naiset ja herrat, tarkalleen seitsemän vuotta sitten ruusujen vallankumous aloitti uuden matkan eurooppalaista perhettä kohden rakkaan Georgian vanhan eurooppalaisen kansan kohdalla. Marraskuun 23. päivä 2003 100 000 kansalaiset kaikilta alueilta, uskonnollisilta ja sosiaalisilta taustoilta menivät kadulle ja parlamenttiin rauhallisesti. Mitään ei varastettu, mitään ei rikottu, verta ei vuodatettu he tekivät enemmän kuin syöksivät vallasta takaperoisen regiimin. He käynnistivät Economist Londonin sanojen mukaan henkisen vallankumouksen. Kuten jotkut teistä tietävätkin tässä kokouksessa on ollut kaksi tapaa päästä kommunistisista hallinnoista eroon sen jälkeen, kun Neuvostoliitto romahti. Ensinnäkin eurooppalainen ja nationalistinen tapa, oikeusvaltion ja pelon valtion tapa, eli Václav Havelin ja Slobodan Miloševicin tapa. Kun puolueen tyrannia oli ohi, jakolinjat, korruptio, vertikaalisuus, byrokratia, kyynisyys ja autoritaarisuus, jotka olivat neuvostovallan tukipilareita, jäivät jäljelle. Seitsemän vuotta sitten, hyvät naiset ja herrat, Georgia oli muodollisesti ö, itsenäinen valtio, mutta Georgia oli edelleen tämän pelkojen ja vihan maailman osa. Neuvostomentaliteetin rajat eivät kadonneet mihinkään. Neuvostoliitto oli edelleen ihmisten mielissä ja sieluissa. Vain mentaali, henkinen vallankumous voisi johtaa eurooppalaiseen muodonmuutokseen meidän yhteiskunnassamme. Tämä on se viesti, jota me georgialaiset toimme tälle alueelle. Tämä on se viesti, joka päästi valloilleen niin paljon vihaa meitä kohtaan niiden joukossa, jotka haikailivat imperiumin perään. Mutta tämä on se viesti, joka teki Georgiasta myöskin uudistuslaboratorion alueellamme. Kun me johdimme Ruusien vallankumousta, me olimme opiskelijajärjestöjen, oppositiopuolueiden, kansalaisjärjestöjen jäseniä ja kaikki nämä olivat yhteisen unelman ympärille kerääntyneet, eli että toimimaton Neuvostoliiton jälkeinen korruptoitunut ja rikollisuusvetoinen yhteiskunta saataisiin osaksi eurooppalaista demokratiaa. Hyvät naiset ja herrat, Neuvostoliitto hallitsi yhden periaatteen perusteella, eli hajoita ja hallitse. Ihmiset pakotettiin keinotekoisesti toisiaan vastaan kaikilla tasoilla ja joka elämän alueella. Jokaisessa tasavallassa eh, uskonnolliset, sosiaaliset, entiset ryhmät asetettiin toisiaan vastaan ja kilpailemaan, ja politiikka ymmärrettiin pelkojen ja vihan tunteiden manipuloinnin areenaksi ja tehtäväksi. Tämä selittää, miksi kommunisteista tuli niin helposti nationalisteja sekä Balkanilla, Kaukasuksella, Itä-Euroopassa että Venäjällä. Seitsemän vuotta sitten Georgia oli eh, yksittäisiä eristyneitä yhteisöjä, jotka pelkäsivät toisiaan, ja ääriainekset käyttivät valtiomme heikkouksia torjuakseen vähemmistöjen edut. Ensimmäinen tehtävämme olikin ottaa monikulttuurisuus ja erot huomioon. Me kehitimme jämäkän toimintaohjelman kaikilla elämänalueilla, ihan korkeasta koulut, korkeakoulutuksesta lainvalvontaviranomaisiin asti. Neuvostoliitto oli keskittämisen kannalla, ehdottoman keskittämisen kannalla. Seitsemän vuotta sitten Georgia oli pelkästään pääkaupunkikeskeinen ja me aloitimme laajan vallan hajauttamisohjelman. Me investoimme voimakkaasti alueellisiin infrastruktuureihin ja voimautimme paikalliset viranomaiset. Sen takia ä, äh, alueistamme, jotka olivat aikaisemmin hylättyjä, tulivat loistavia esimerkkejä kehityksestä. Vallankumoukseen asti kaikki korkeat, alueiden korkeat virkamiehet eh, nimitti presidentti. Siinä, missä muut eh, pyrkivät palauttamaan vertikaalin vallan, me systemaattisesti siirsimme valtaa alueellisille vaaleilla valituille elimille. Tämä sai aikaan sen, että ensimmäistä kertaa suorilla vaaleilla valittiin, valittiin esimerkiksi Tbilisin pormestari toukokuussa. Ja perustuslakituomioistuin siirrettiin Batumiin ja parlament Kutaisin kaupunkiin. Neuvostoliitto oli kontrollia ja korruptiota ylipainoinen ja tehoton valtio. Ensimmäinen tehtävämme olikin sen takia hajoittaa KGB ja antaa potkut koko poliisivoimille. Kuten myös tullille ja veroviranomaisille, mutta myöskin avata koulutuksemme ja talousjärjestelijämme. Visio, joka meitä ohjasi, oli yhden symbolin ympärille rakennettu. Georgian lipun rinnalle jokaisessa virallisessa rakennuksessa äh, asetettiin liehumaan Euroopan lippu. Ja tällä tavalla osoitimme, että haluamme viedä Georgiaa uudistuksia kohtaan. Tietenkin rauhallisella vallankumouksellamme on ollut myöskin epäonnea. Tietenkin olemme tehneet myös virheitä. Mutta kuten suuri Euroopan kosmopoliittinen kosmopolitismin kehittäjä ja yksi suosikki filosofi Emmanuel, Immanuel Kant äh, kirjoitti ranskalaisesta äh, vallankumouksesta, on se, että ei voi olla valmis vapautuen ennen kuin on vapaa. Tämä tarkoittaa sitä, että mistään kirjasta ei voi lukea etukäteen, kuinka toimia silloin, kun on vapaa. Sen voi oppia vain omista virheistään ja menestyksistään. Meillä on ollut sekä epäonnistumisia ja olemme oppineet niistä, mutta meillä on ollut myöskin yllättäviä menestystarinoita. Georgia, Georgian on Maailmanpankki äh, asettanut maailman ykköseksi talousuudistusten tekijänä viimeisen viimen vuoden aikana ja nyt se on 12 sijalla koko maailmassa liiketoiminnan sujuvuuden mittarilla mitattuna, eli se on Itä- ja Keski-Euroopan ykkönen. Ennen olimme Neuvostoliiton jälkeinen keskus, Neuvostoliiton jälkeisen mafian keskus, ja Georgia on tänä päivänä saavuttanut enemmän edistystä korruption vastaisessa taistelussa vuosina 2004-2009 kuin mikään muu maa Transparency Internationalin äh, tietojen mukaan. Venäjä ää, äh, putosi listalla valtavasti ja me pääsimme taas ylöspäin. Me olemme siellä puolivälillä ja me tote, me, minä totesinkin kerran ystäväni to, nähdessäni, että kuinka tässä nyt näin kävikään. Uskon, että tämä on merkki sosiaalisesta transformaatiosta sitä mentaalia vallankumousta, johon viittasin aikaisemmin. Georgian kansalaiset ovat lakaneet ajattelemasta maastaan ikään kuin neuvosto, neuvoston liiton jälkeisenä valtiona he kritisoivat sitä, aivan kuten eurooppalaista demokratiakin kuuluu kritisoida. Tällaiset muutokset ovat sellaisia, että kukaan ei voi enää tukahduttaa eikä estää. Emme me eikä kukaan muu. Tällainen vallankumous johtaa siihen uskomattomaan faktaan, että meidän osassamme maailmaa instituutiot ovat paljon suositumpia kuin poliittiset hahmot. Meillä on 86 prosentin luottamusaste parlamentissa ja presidentin toimistossa. Näin, tapa, näin on tapahtunut todellakin viime aikoina. Näin tapahtuu silloin, kun toimielimet ovat suositumpia kuin yksittäiset poliittiset hahmot. No meillä on paljon vielä tehtävää ja olemme tietenkin vielä sitoutuneempia kuin koskaan aikaisemmin uudistusten aikaansaamiseksi. Me ymmärrämme, että demokratia on jatkuvasti käynnissä olevaa työtä. Hyvät naiset ja herrat, meidän vaihtoehtoinen demokraattinen mallimme ei ollut mieluisa kaikille tietenkään. Se tarkoitti sitä, että sellaiset taannehtivat voimat, takaperoiset voimat, jotka katsoivat, että Neuvostoliiton sortuminen oli 1900-luvun kauhein katastrofi, vastustivat sitä voimakkaasti. He käynnistivät täysimittaisen saarron. Vuonna 2006 karkottivat kansalaisiamme, toistuvasti pommittivat aluettamme ja miehittivät alueemme lopulta vuonna 2008. Tällä hetkellä joukot ovat vielä 20 prosentilla Georgian maa-alaa ja se on räikeästi kansainvälisen oikeuden vastaista. 12, mar- 12 elokuuta aikaan saatu tulitaukosopimus, jonka hyvä ystäväni Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy sai sorvattua, on merkittävä edistysaskel tässä asiassa. Tällä päivänäkin maassamme on vielä 500 000 maan sisäistä pakolaista ja pakolaista, jotka eivät voi palata kotiinsa, koska tietyt ö, imperialistiset tahot ovat halunneet käynnistää, halunneet käynnistää uuden vuosisadan järjestämällä etnistä puhdistusta perustamalla uuden Berliinin muurin maahani. No kuinka me vastasimme tähän, tähän haasteeseen? Me emme koskaan käyttäneet, käyttäneet niitä keinoja, joita Venäjä. Esimerkiksi viime elokuussa Euroopan unionin miss, vaalitarkkailumission johtaja Hans-Jörg Habler ylisti Georgian pidättyvyyttä ja rakentavaa yksipuolista toimintaa. On korkea aika, että hallitukset sanovat ääneen, että ei ole aikaa järjestää tai todeta ääneen, että hallitukset eivät suostu järjestämään asianmukaisia vaaleja kaikenlaisilla tekosyillä, mutta me toimimme täysin päinvastoin. Me lähdimme rakentamaan demokratiaa. Aikaisemmin Abhasia oli pieni, kaukainen alue, ja tänä päivänä sinne rakennetaan uutta turismi, turismia, lomakohteita, hotelleja ja äh, hiekkarantoja. Jotkut sanovat, että meidän pitäisi lopettaa kaikki tämä ja odottaa, kunnes asiat rauhoittuvat ja pohja on vakaammalla perustalla. Meidän filosofiamme on täysin päinvastainen. Me rakennamme rakennuksia ei siksi, koska ne ovat vakaalla perustalla, vaan sen takia, että kun rakennamme niitä, me vahvistamme niiden perustaa. Anakliassa uusi kehitysvaihe alkoi vuonna 2005 sen jälkeen, kun paikka oli tuhottu jo kahteen kertaan vuonna 1993 ja 1998. Vuonna 2008 se tuhottiin jälleen kerran. Kaikki rakennukset poltettiin, kun Venäjän joukot vyöryivät sisään pitäen sisällään myöskin uudet hotellit ja kaikki muut turismikohteet ja muutaman viikon jälkeen jo rakennustyöt käynnistyivät. Suuri äh, runoilija ja venäläinen toisinajattelija, venäläinen Alexander Galich totesi kahdeksasta sankarista, jotka olivat punaisella torilla vuonna 1968 ja puhui, Praha, puhuivat Prahan miehityksestä, viitaten Georgiaan ja tote, tode, totesi, että uljas ja ylpeä maa vastaa luonheittoon hymyllä. Ja luen tämän vielä saksaksi, koska tämä on niin erinomainen lainaus. Siis uljas ja ylpeä maa vastaa loanheittoon hymyllä. Viime kerralla, kun kun kävin Anakliassa, näin diskoja, jotka olivat niin iloisia ja eläväisiä kuin missä tahansa Euroopassa. Ihmiset tanssivat siellä, nuoret tanssivat siellä ihan niin kuin Ibizalla tai Santropetsilla. Ainoa ero siinä oli vain se, että viimeinen disko siellä rannalla sijaitsi viiden metrin päässä muurista, jonka miehitysvalta on pystyttänyt. Ja kysynkin teiltä, että jos on pimeyttä noin sadan kilometrin säteellä ympärillä, niin mitä absurdimpaa voi olla kuin rakentaa Berliinin muuri hiekkarannalle? Hyvät naiset ja herrat, lyhyesti sanottuna, me ymmärrämme, että rauha on tärkein intressimme ja olemme vakuuttuneita siitä, että rauhalta ei ole, rauhalle ei ole vaihtoehtoja. Asettamalla rauhan vaaraan riskeeraamme kaiken sen, minkä olemme saavuttaneet ja minkä haluamme saavuttaa tulevina vuosina. Niinpä tulin tänne kertoakseni uudesta vaiheesta rakentavan unilateralismin politiikassamme. Olen täällä sen aloitteen vuoksi, jonka toivakseni teidän avullanne tulen vähentä, tulee vähentämään jännitteitä ja mahdollistaa vakausten vakavien neuvottelujen käynnistämisen. Ennen tänne tuloani mietin paljon ja kuulin eurooppalaisia ja amerikkalaisia liittolaisiamme. Georgian hallitus on sitoutunut elokuun 12 päivän tulitaukosopimukseen ja se on aina ymmärtänyt, että se kieltää voimankäytön selkeästi. Mutta todistaakseni, että Georgia on vahvasti sitoutunut konfliktin rauhanomaiseen ratkaisuun Venäjän federaation kanssa, se on ryhtynyt yhdensuuntaiseen aloitteeseen ilmoittaakseen, että Georgia ei käytä voimaa, kun se puolustaa koskemattomuuttaan ja itsemääräämisoikeuttaan ja käytämme ainoastaan rauhanomaisia keinoja silloin, kun pyritään miehityksen purkuun ja maan yhdistämiseen. Vaikka Venäjä kieltäytyy vetämästä pois miehitysjoukkojaan ja vaikka ihmisoikeuksia rikotaan, Georgia vain pitää kiinni oikeudestaan itsepuolustukseen, jos uusia hyökkäyksiä tulee tai jos 80 prosenttia Georgian maa-alueesta vallataan. Minä lähetän vast- mm, kirjeet myös YK pääsihteerille, Etyjin pääsihteerille ja EUn johtajille. Ja niissä tulee selkeästi esille se, että me emme käytä valtaa, kun haluamme yhdentää omaa maatamme. Ja näin myös YK turvaneuvosto voi hyväksyä toimemme. Sitoumukseni tässä ja nyt teidän edessänne on tällainen yhdensuuntainen julkilausuma kansainvälisen lain puitteissa. Tämä aloite, hyvät naiset ja herrat, ei ole mikään helppo maassa, jossa on 500 000 maan sisäistä palo- pakolaista. Olemme valmiita syvään ja rakentavaan keskusteluun myös venäläisten ö, vasta, venäläisen vastapuolen kanssa. Me jatkamme Geneven neuvotteluja ja keskusteluja. Toivomme, että se johtaa tuloksiin, mutta me tarvitsemme myös poliittista vuoropuhelua. Ja tämän täytyy tapahtua niin, että Venäjän johto ymmärtää, että tämänhetkinen tilanne on sietämätön. Jotta voimme viedä keskusteluja eteenpäin, meidän täytyy pyrkiä kompromisseihin ja siksi pyydämmekin, että venäläiset ö, ö, sotajoukot ö, lähtevät pois tällaisista, tällaisilta suverenilta alueelta. Monet Euroopan valtiot, kuten myös USA, ovat jo tehneet näin. Mutta ei ole kyse sotilaallisesta ö, miehityksestä, mutta mistä sitten on kyse? kyse? Onko se sotilaallista matkailua? Tällaiset brutaalit kampanjat, jotka ovat sitten ajaneet satanet, sada, sadat tuhannet ihmiset, sadat tuhannet Georgian kansalaiset pois mailtaan, ovat äh, toimi, joka pitää jyrkästi tuomita. Sehän on etnistä puhdistusta. Voisimmeko sallia sellaista jossakin omassa maamme, maassamme, omissa kodeissamme. Hyvät naiset ja herrat, ensimmäinen sodan uhri on aina totuus. Ja totuus on kuitenkin tärkeä kulmakivi, kun halutaan rakentaa rauhaa. Me haluamme, haluamme äh, sitoutua näihin asioihin totuuden kautta. Tulin tänään tänne nöyränä kertomaan teille, että meidän kohtalomme on teidän käsissänne. Hyvät naiset ja herrat, Alueemme on joutunut moniin sotiin viime, viime historian myötä. Nyt on aika, kuten Hugo-siteerauksessakin sanottiin, korvata aseet keskusteluilla. Nyt on aika sanoa, että me emme halua enää uutta Groznia, tällaista 400 000 alueellista alueen pääkaupunkia, joka on pyyhkäisty pois kokonaan. Nyt on aika sanoa, että me emme halua enää nähdä ihmisiä, jotka, joita ajetaan pois kodeistaan. Näin on tapahtunut minun maassani ja tuon alueen maissa. Toivomme, että voimme tehdä yhteistyötä venäläisten Venäjän johdon kanssa niin, että tämä kaikki voidaan välttää. Sellaiset muurit, kuten Georgiassa ollut muuri, sitä, sitä ei pitäisi ö, hyväksyä eikä nähdä enää uudestaan. Meidän täytyy toimia kansainvälisen lain puitteissa. On huomattava, että huolimatta valtavista paineista ja useista, ö, useista uhkauksista huolimatta, niin joita on tullut siis Moskovasta. Me kukaan ei ole vielä hyväksynyt Venäjän suunnasta ää, Georgian irrottautumista. Tämä on suureksi yllätykseksi kuitenkin osoittanut sen, että vanhat ajat ovat ohi. Se osoittaa sen, että entiset alistetut neuvostoajan kansat ovat tulleet vahvoiksi. Meidän alueemme on tehnyt päätöksensä ja valintansa. Ja nyt on aika rakentaa rauhaa ja rauhanomaista kehitystä. Toivon, että myös Venäjän johtajat tekevät päätöksensä tältä pohjalta niiden pitäisi hyväksyä muut kansat kumppaneinaan. Minä haluan, me kaikki haluamme Venäjän kumppaniksi, emme viholliseksi. Meillä on loistava tilaisuus nähdä se, minkälaisia erilaisia puolia Venäjän kanssa toiminnassa voi olla. Eurooppalaisten ja amerikkalaisten johtajien ponnistelut – saada Venäjä mukaan rakentaviin suhteisiin on erittäin tärkeä. Haluan kertoa venäläisille, että he ovat aina tervetulleita Georgiaan kumppaneina, matkailijoina, opiskelijoina, liikemiehinä, toimittajina, mutta ei miehittävinä joukkoina. Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin päättää puheeni siteeraamalla aikaisempaa Georgian tasavallan presidenttiä Nouzordania. Hän oli ensimmäinen georgialainen, ensimmäinen eurooppalainen sosiaalidemokraatti, joka, joka sai aikaan tasavallan tasavallaksi julistamisen. Me olemme hyvin ylpeitä hänestä. Hän on puolustanut sosiaalisia oikeuksia ja ihmisoikeuksia. Pari päivää ennen kuin punainen armeija hyökkäsi Georgiaan Jordania, e, kertoi eurooppalaisesta valinnasta. Mitä on ymmärrettävä sillä, että Euroopassa kumartaa kulttuurisesti? On, on kyse vain 2000 vuoden kansallisista kulttuuria ja demokraattista järjestelmää sisältävistä elementeistä, kuten luonnonrikkauksista. Nyt tässä ja tänään toinen Georgian presidentti on esittämässä teille samaa rakkauden viestiä, rakkauden, joka kohdistuu eurooppalaisien, eurooppalaisten aatteiden ja arvojen vaalimiseen. Meidän täytyy pyrkiä toimimaan yhdessä, jotta voimme toteuttaa tämän eurooppalaisen unelmamme. Kiitoksia. your message today, Mr. President. Viestinne tänään, arvoisa presidentti, oli hyvin tärkeä meille kaikille, mutta se oli hyvin tärkeä myöskin Etyjen huippukokoukselle, joka järjestetään joulukuussa Kazakstanissa. ensinnäkin se oli keskeisen tärkeä koko Kaukasuksen alueellenne ja Etelä-Kaukasukselle ja Pohjois-Kaukasukselle. Me olemme aina tienneet, että olette urhea mies. Nyt voimme sanoa, että olette myös varovainen mies ja rohkeus ja varovaisuus ovat sellaisia asioita, joiden pitäisi kulkea aina käsi kädessä. Kiitoksia paljon, hyvä presidentti.